bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ladies and gentlemen. Hyvät äh, naiset ja herrat, äh, hyvää huomenta kaikille. Kuten voin havaita, valiokuntamme Monikan jäsen ei ole vielä kuulemisen aluksi paikalla, mutta olen aivan varma, että seuraavien minuuttien aikana joka ikinen valiokunnan jäsen tulee kyllä paikalle vielä. Tervetuloa kaikille. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi komissaari ehdokkaan herra Mudasin. Jean-Claude Juncker on päättänyt antaa hänelle tutkimus tiete- ja innovaatio tehtävät uudessa komissiossa. Muistuttaisin teitä, että including science and technology as well as Hän vastaa tutkimuksesta, innovaatioista ja tämän tyyppistä asioista uudesta komissiossa. Prioriteetit painopistealat ovat tismalleen samat kuin meidän valiokunnallamme, valiokuntamme ja muiden Painopistealat ovat tismalleen samat. Varmasti pärjäämme. Ehkäpä on muita kollegoita muista valiokunnista, jotka Toivotan tervetulleeksi kaikki eurooppalaiset tänne. Tervetulleeksi journalistit, kansalaisjärjestöt, pk edustajat, innovaattorit, yliopistot ja kaikki, jotka seuraatte kuulemistamme. Koska tämähän menee livenä verkkoon. Euroopan parlamenttiin verkkosivujen kautta. Hyvät ystävät, tiedämme hyvin, että kriisistä poistumistrategia on yksi tärkeimmistä asioista, jossa innovaatio voi auttaa. Ja olemme pyrkineet edistämään sitä jo monta vuotta. olemme tässä valiokunnassa vastuussa suurimmasta tutkimusohjelmasta maailmassa, tutkimuksen puiteohjelmasta ja kahdeksas puiteohjelma, puiteohjelma 2020 on juuri nyt käsittelyssä ja se on suurin, suurin maailmassakin. Mutta sekään ei riitä. Me aina haluamme niputtaa tiedon kolmion tärkeät asiat innovoinnin ja tutkimuksen yhteen koulutuksen kanssa. Ja tästä kuulemisessa me on kysymys. Ja herra Mudoshin portfoliossa myös seuraavat viisi vuotta. Joten aloitetaanpa kuoleminen. Muistuttaisin teitä muutamasta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin valiokunnan hyväksymisen suuntaviivat liitteessä 16. Meidän pitäisi kuulemisen jälkeen vastata kahtaan kysymykseen, onko ehdokas pätevä komission jäseneksi ja onko hän pätevä niihin tehtäviin, jotka hänelle on annettu. Onko hän siis pätevä salkkunsa hoitaja? Ja komission jäsenen pitää vastata kirjallisesti alustaviin kysymyksiin. Niitä oli viisi. Kaksi on aina samoja jokaiselle ehdokkaalle ja kolme on valiokunta spesifejä. Ne teillä on. Samoin herra Moldashin missiokirje, hänen CV, hänen taloudelliset sidoksensa ja oikeusvaliokunnan kirja, jossa todetaan että hänen taloudellisten sidoksensa ilmoitus sai puoltavan lauseen. Ja kysymykset on käännetty kaikille kielille. Kaikille. Miten me etenemme? 15 minuuttia aluksi jäsenehdokkaalle ja loppuhuomiolle 45 kysymystä mepeiltä. Ja tässä tämä ping-pong pöytätennisperiaate puheenvuorojen jaossa. Minuutti kysymykselle, kaksi minuuttia vastaukselle. Ensimmäinen kysymyskierros poliittisten ryhmien edustajilta. Ja tulkkaus on 23 kielellä. Kaikki voivat käyttää omaa kieltään. Ja pitäkää kiinni aikataulusta. Eilen meni erittäin hyvin. Ja kuuleminen löytyy sitten Europarlin sivulta myös talletettuna. Ja nyt aloitetaan heti kuuleminen. Annan puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle 15 minuutiksi. Puheenvuoro on teidän.